Äänestys on tänään kello 12. Sitten seuraavaksi esityslistalla on komission julkilausuma Bangladesin työolot ja terveys- ja turvallisuusnormit äskettäisten tehdaspalojen ja rakennusten romahtamisen jälkeen. Annan puheenvuoron komission jäsenelle Te Huhtille, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvon jäsenet. Rana plantsa rakennuksen romahtaminen Bangladesissa 24. huhtikuuta on järkyttänyt meitä kaikkia syvästi. Se vaati ainakin tuhannen, yli 1100 ihmisen hengen ja monet muut loukkaantuivat. Kyse oli ihmisistä, jotka tekivät työtä vaatetehtaassa. Andor, Kathy Ashton ja Spiebalks jotka seuraavat tätä tilannetta. Heidän puolestaan haluan ilmaista surun valitteluni uhrien perheelle. Tämän onnettomuuden mittakaava on huolettanut kaikkia ihmisiä työterveydestä ja työturvallisuudesta tekstiiliteollisuuden alalla Bangladesissa ja ylipäänsä kehittyvissä maissa. te- Eurooppa on Bangladeshin suurin eh, kauppakumppani. Korostaisin sitä, että vaikka tänään keskitymme vain Bangladeshiin, se tarkoitus ei ole osoittaa sormella tätä maata. Muu, samanlaisia olosuhteita on muissakin maissa ja niihin täytyy puuttua. EU on reagoinut nopeasti eh, Bangladeshin tilanteeseen. Olemme ilmaisseet huolemme ja sympatiamme ja olemme ryhtyneet monin toimiin. Meillä on tällä hetkellä uusi strategia, joka liittyy tekstiiliteollisuuden työoloihin laajemminkin Aasiassa. Me olemme ottaneet huomioon sen, että Bangladesh on yksi suurimmista kauppakumppaneista. Me olemme kiinnittäneet erityisesti huomiota työterveyteen ja työturvallisuuteen. Olemme veroneet Bangladeshin hallitukseen, jotta se toimisi mitä pikimmiten. Olemme korostaneet sitä, että Bangladeshin tulisi noudattaa ilon työnormeja ja olemme antaneet, tarjonneet apuamme tässä. Voisimme rakentaa niiden projektien varan, joita me jo tällä hetkellä rahoitamme, ja olemme tyytyväisiä ilon ponnistuksiin saada eri sidosryhmät saman pöydän ääreen puuttumaan näiden bangladesilaisten tehtäiden turvallisuusongelmaan. Me pohdimme toimia, joka, joihin liittyvät muun muassa Bangladesin tällä hetkellä nauttima erityisyysasema tämän Everything But Arms järjestelmän puitteissa me pyrimme ottamaan huomioon koko tuotantoketjun eri tahot kehittyvissä maissa. Me olemme jo korostaneet Bangladesin hallitukselle sitä, kuinka tärkeää on puuttua työolosuhteisiin. Me to, olemme sitä mieltä, että kehittyvien maiden koko ö, tuotantoketjun tulisi kiinnittää huomiota ö, työturvallisuuteen ja kunnioittaa työstä, työnormeja. Ö, ja myös yritysten yhteiskunnallista vastuuta tulisi korostaa myös kehittyvissä maissa. Olemme tyytyväisiä siihen, että 24 ähm, yritystä, eurooppalaista yritystä allekirjoittivat viime viikolla asiakirjan, jonka tarkoitus on korostaa turvallisuutta niissä bangladesilaisissa maissa, jotka näille yrityksille tuottavat materiaalia. Ja ää, äh, myös ää, äh, vaatesektorin eri toimijat ovat ää, äh, keskustelleet ää, työterveydestä ja turvallisuudesta ää, niin ilon asiantuntijoiden kanssa kuin muidenkin toimijoiden kanssa. Tämä on nyt sellaista aikaa, jolloin kaikki sitoutuvat auttamaan Bangladesia muuttamaan käytänteitään. Nyt olemme antaneet selkeän signaalin merkin siitä, että ongelma on vakava ja siihen täytyy puuttua mitä pikimmiten. Työolojen parantamis, parantaminen nopeasti täytyy varmistaa ja kaikkien täytyy tehdä yhteistyötä tässä, tässä asiassa. Olen mm, keskustellut ulkoministeri Monin kanssa tiistaina Brysselissä asiasta. No mitä tarvitaan? No, meistä on hyvä, että ILON edustajat ovat vierailleet Bangladesissa ja tämä on tuonut tuloksenaan lausunnon, jossa mukana ovat Bangladesin työmarkkinaosapuolet. Tarkoitus on arvioida kaikkien vienti, tekstiilivientifirmojen turvallisuutta niin nyt meillä on tämä kolme, kolmikanta suunnitelma, työmarkkinaosapuolten suunnitelma, ja tämän lisäksi pyrimme edistämään muun muassa kokoontumisvapautta, koulutusta ja ylipäänsä työ, työntekijöiden ö, työoloja. Tämä on askel kohti oikeaa suuntaa ja on tärkeää, että myös Bangladesissa kunnioitetaan kansainvälisesti hyväksyttyjä normeja, työnormeja. Nyt meidän täytyy laatia toimintasuunnitelma, jolla on selkeä aikato. Kaikkia ongelmia ei tietenkään voi noin vain yhdessä yössä ratkaista, mutta toimintaa tarvitaan ja me olemme valmiit tukemaan tällaista toimintaa. Me myös jatkossa haluamme rohkaista Bangladesia ja muita kumppaneita me ratifioimaan ILO-normit ja ILO on mukana tässä hankkeessa me rohkaisemme myös parempaa työsuojelukulttuuria Bangladesissa. Edellytämme eurooppalaisilta yrityksiltä hyvää yritysten yhteiskunnallisen vastuun toteuttamista. Niiden, meillä on myös OECDn suuntaviivat monikansallisille yrityksille ja niitä tulisi soveltaa. Meillä on myös ILON kolmikanta julkilausuma Äh, ja YK globaalit sopimukset. Äh, kaikkien täytyy varmistaa myös se, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan, aivan kuten YK yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevissa suuntaviivoissa todetaan. Teemme edelleenkin yhteistyötä työmarkkinaosapuolten ja yritysten kanssa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja tulemme jatkamaan myös dialogia Bangladesin viranomaisten kanssa, jotta voimme parantaa yhteistyötä heidän kanssaan samoin kuin ilon kanssa. Tulemme tekemään yhteistyötä eurooppalaisten sidosryhmien kanssa ja tekstiilialan ja jälleenmyyntialan työmarkkinaosapuolten kanssa ja tarkastelemme jo seuraavia toimia, joihin voidaan ryhtyä, jotta voidaan edistää vastuullista tuotantoketjua Bangladesissa ja muuallakin. Me aiomme laajentaa rahoitusta myös sellaisille hankkeille, joiden avulla voidaan antaa tukea. Esimerkkejä tällaisista rahoittamistamme ohjelmista ovat muun muassa työtarkastajien toimet, niiden tukeminen. Me teemme myös yhteistyötä muun muassa Bangladeshin palomiesten ja muiden kanssa ja pyrimme viemään eteenpäin ilon normeja, työ, hyviä työoloja ja ylipäänsä työterveyttä ja turvallisuutta Bangladesissa ja muullakin. Aivan kuten jo aiemmin sanoin, me emme saa aliarvioida tämän ongelman mittakaavaa. Se ei rajoitu Bangladeshiin eikä tekstiilisektoriin. Ja siksi meidän täytyykin tehdä vielä paljon paljon työtä. Euroopan parlamentilla on myös erittäin tärkeä rooli esitte, esit, esitettävänään. se voi laatia päätöslauselmia ja olla yhteydessä muiden kansallisten parlamenttien kanssa, myös Bangladeshin parlamentin kanssa. Monilla Bangladeshin parlamentaarikoilla on läheisiä yhteyksiä tekstiiliteollisuuteen. Hyvä puhemies, summa summarum. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä Bangladesin hallituksen kanssa. Se on meidän kumppanimme. Mutta meidän, tä, meidän täytyy tehdä työtä tavoitteellisesti ja tavoitteen täytyy olla se, että työolot Bangladesissa parantuvat. Siitä tässä on kyse. Ja minä tulen olemaan tältä osin tiukka. Jos asiat eivät parane, niin minä pyydän, että käynnistetään tutkinta. Tämän haluan sanoa selvästi. Eihän tämä prosessi yhdessä yössä muutu, mutta tämän prosessin täytyy tuottaa tulosta ajan olon. Ja olen myös sitä mieltä, että eurooppalaisten yritysten tekstiili- ja vähittäismyyntiyritysten ja niillä on, niiden täytyy kantaa vastuunsa samoin kuin bangladesilaistenkin. Kaikkien täytyy kantaa vastuu koko tuotantoketjusta. Me tulemme kutsumaan koolle korkean tason kokouksen heidän kanssaan piakkoin, toivottavasti jo kesäkuussa. Ja haluan konkreettisia sitoumuksia yrityksiltä. Nehän ovat jo allekirjoittaneet eräänlaisen peruskirjan, mutta meidän täytyy olla hyvin konkreettisia toimissamme. Kaikkien täytyy kantaa vastuunsa. Yritysten täytyy kantaa vastuu omasta tuotantoketjustaan. Ja lopuksi, tässähän ei ole kyse kaupasta, koska kaupan tulee kunnioittaa tiettyjä perussääntöjä. Kauppa on tietysti tärkeä Bangladeshille, sen avulla miljoonat ihmiset, miljoonat naiset ovat löytäneet työpaikan, ammatin. Mutta tässä ei ole kyse kaupasta, vaan perusihmisoikeuksien kunnioittamisesta, ihmisarvon kunnioittamisesta. Ja kun ajattelemme suurempaa kuvaa, niin kyllä ihmisarvo on kuitenkin kaiken muun edellä. Kiitos. Grazie, komissaari. Kiitoksia komission jäsen. Sitten ryhmien, poliittisen ryhmien edustajat, EPP-ryhmän e edustaja, edustaja Kaspari, kolme minuuttia. Hyvä puhemies, hyvät komission jäsen, hyvät kollegat. Te viimeisillä sanoillanne juuri puhuitte meidän suullamme. Mä yli tuhat kuolonuhria viimeisessä onnettomuudessa, niin tämä myöskin koskettaa meitä suuresti parlamentissa kysymys standardeista ja niiden täytäntöönpanosta. Kaikella kunnioituksella ei voida pelkästään syyttää halpa vaateketjuja, jotka valmistavat tuotteita hyvin epäilyttäviin olosuhteisiin. Ei pelkästään heitä, vaan toisaalta täällä myöskin oli boikot, kortti, jota vaadittiin alussa, sekään ei olisi oikea ratkaisu, koska Bangladesin vaatesektorilla työskentelee miljoonia ihmisiä, jotka näin ansaitsevat elantonsa täältä. Ja siellä olevat olosuhteet, vaikkakin meidän mielestämme heidän palkkansa näyttää meidän mielestämme naurettavalta, on kuitenkin keskiarvo yläpuolella. Tämän takia lähinnä standardit ovat ongelmat. Ja kun katsotaan hetkistä Bangladesin oikeudesta tilannetta, niin näyttää siltä, että juuri suurimmassa osassa tapauksessa myös ottaa huomioon rikollinen toiminta, jota siellä on. Jos katsotaan, missä nämä tehtaat olivat, niin huomattiin kyllä, että näissä ei pitäydytty jo voimassa olevassa, olevassa, olevassa oikeudessa – Eli pitää kysyä myöskin Bangladesin viranomaisilta, ovatko he tehneet tarpeeksi sen eteen, että paikan päällä pitäydytään lainsäädännössä. Mutta en halua sen takia uutta imperialismia tai kolonialismia rakentaa näihin maihin tämän takia, vaan halusin, kuten, haluaisin, kuten komissio sen Huht mainitsi täällä, että annetaan apua se kokemus, että meillä on rakennustoiminnasta, erilaisten määräysten liittyen tulipaloihin. Tämä voitaisiin antaa heille käyttöön, ja tässä EU voisi tehdä kiinteämpää yhteistyötä heidän kanssaan. Voisi myöskin miettiä meidän yhteisen ulko- ja sisäpolitiikan ja ulkopolitiikan ja kauppapolitiikan avulla, miten voidaan näitä kokemuksia tarjota heille. Ei sille, että mennään sinne sormi ojossa heitä opettamaan, vaan auttamaan. Ja odotan myöskin innolla yhteistyötä yritysten kanssa, kun ei puhuta pelkästään standardeista ja toimitusketjusta, vaan meidän yrityksillämme on myöskin vastuu myydä kestäviä tuotteita liikkeissä. Tätä tekevät tällä hetkellä vain pienemmät yritykset, mutta jos onnistumme kuten kahvin ja teen suhteen, että myöskin suuret yritykset myyvät reilun kaupan tuotteita, niin tällöin voimme onnistua siinä, että saamme eurooppalaisen laajan ostovoiman myöskin tukemaan näitä maita. Tässä ei ole tietenkään mitään rikkaiden tukea rikkaille, vaan tarvitaan meidän laajan ostovoimamme tukea näille köyhille. Kiitoksia. Sitten S&D-ryhmän edustaja, edustaja De Kaiser, minuutti 30, olkaa hyvä. Merci. Kiitos. kun sanotaan, että ihminen ei enää hyväksikäytä toista ihmistä, niin minä sanon, että ei. Kyllä, sitä tapahtuu yhä vielä, mutta muualla. Eli me tässä joudumme todellakin maksamaan. Ja on suuria ketjuja, kuten Zara, jotka lähtevät liikkeelle Bangladeshin työntekijöiden hyväksi käytöstä. Se on maailman toiseksi suurin tekstiiliviejä Kiinan jälkeen. Euroopan parlamentti on jo hyväksynyt kaksi päätöslauselmaa asiaa koskien tammikuussa ja maaliskuussa 2013, mutta tällä kertaa tämä tragedia on niin suuri, yli 1100 uhria että eh, tässä on puhuttu eh, erilaisista välinpitämättömyydestä viranomaisten osalta ja mm, on pyritty saamaan voittoa suurissa ketjuissa lainsäädäntöä ei ole tarpeeksi, ei ole myöskään seurattu niitä kauppasopimuksia, joita on tehty kauppakumppanien kanssa, ei ole noudattu ilon sääntöjä, mutta joskus tästä tällaista katastrofista voi olla hyötyä. Esimerkiksi 56 Belgiassa tapahtui suuri tragedia, jonka jälkeen lähti miettimään Eh, kaivannaisteollisuutta ja sitten Seveson draaman jälkeen myös puututtiin työskentelyolosuhteisiin. Toivottavasti tästä on samanlainen hyöty. Te sanoitte komissaari yritysten toimiin lainsäädännön alalla, työmarkkinajärjestöjen alalla ja on toimintasuunnitelma ja erityisesti tämä sopimus, joka on tehty ulkomaisten yritysten kanssa. Toivottavasti jatko toimetkin toteutuvat. Tässä olemme vastuussa. Kuten sanoin eilen, suuret monikaiset yritykset Yhdysvalloista käsin ovat jättäytyneet tämän sopimuksen ulkopuolelle ja tämä pitää huomioida silloin, kun puhutaan vapakauppasopimuksesta Yhdysvaltain kanssa. Kiitos. Kiitoksia edustaja Penion alderyhmästä. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Yes, thank you. Um, first of all, I would... Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin ilmaista oman surunvalitteluni uhrien perheille. Meidän täytyy ymmärtää, että ihmiset ovat menettäneet eh, paitsi henkensä, monet ihmiset ovat myös menettäneet elinkeinonsa. Heillä ei ole samankaltaista eh, tukea tämänkaltaisissa oloissa ehm, kuin meillä täällä. Jos eh, turva turvallisuusnormeja olisi noudatettu ja työntekijätkin ovat tätä tähdentäneet, että ongelmia oli ja mitä ne ei tehty kuitenkaan niin <clears throat> monta ongelmaa olisi voitu välttää. Olen iloinen siitä, että Bangladeshin hallitus on nopeasti reagoinut ja ottanut käyttöön muun muassa työtarkastuksia, minimipalkkoja ja työlainsäädäntöä on uudistettu tai halutaan uudistaa, mutta meidän täytyy pitää huoli siitä, että nämä uudistukset myös toteutetaan eikä vain hyväksytä, eivät jää vain hyväksymisen asteelle ja olen myös iloinen asiakirjasta, jonka monet vähittäismyyjät ovat allekirjoittaneet, joka koskee muun muassa paloturvallisuutta, mutta kaikki eivät ole allekirjoittaneet. Meidän täytyy muistaa, että monet vähittäismyyjät käyttävät samoja tehtaita ja olisi hyvä, jos meillä olisi yksi järjestelmä, yksi vakuutusjärjestelmä, jonka myötä voitaisiin vakuuttaa, että turvallisuutta, turvallisuusnäkökohtia kunnioitetaan. Komission lausunto on hyvin vahva, mutta haluaisin tiedä, ähm, mitä muuta voisimme tehdä, jotta saisimme johdonmukaisuutta myös amerikkalaisten kumppaneidemme kanssa, kun puhutaan kansainvälisestä kaupasta Bangladeshin kanssa. Eli mitä voisimme tehdä, äh, jotta voisimme käyttää äh, vipuvoimaamme? Olen yhtä mieltä EPPn äh, puheenvuoron käyttäjän kanssa siitä, että meidän ei pitäisi ainoastaan poikotoida bangladesilaisia tuotteita, koska bangladesilaiset itse ovat niin riippuvaisia tästä alasta. Joten ähm, haluan tätä, mihin, kuinka pitkälle komissio on valmis menemään. Kuitenkin me, meidän täytyy toimia nyt, koska liian monet ovat jo kuolleet. Ja tällaiset äh, tragediat olisi voitu myös välttää. Grazie per il gruppo Verde. Kiitoksia vihreä edustaja. Edustaja Lambert, 2 minuuttia 30, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos puhemies. Minä puhun myös Etelä-Aasian valtuuskunnan puheenjohtajana ja tämä kattaa myös Bangladeshin ja tässä mielessä olemme antaneet surun valitteluilmoituksemme niille perheen jäsenille, joiden eh, sukulaiset ovat kuolleet muutama päivä sitten. Bangladesissa siirrettiin miljoona ihmistä pois pyörmyskyn tieltä. Siellä kuoli 13 ihmistä ja 13 eh, puuta eh, puun kaatumisen takia. Eli on paljon, mitä voidaan tehdä silloin, kun hallitus tekee yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa ja saadaan kansalaista apua. Eli samalla tavoin on vähennettävää riskiä, riskejä tekstiilialalla ja tämä koskee myös laivateollisuutta. Meillä on miljoonia eh, ihmisiä, erityisesti naisia, jotka työskentelevät tekstiiliteollisuudessa ja heidän pitää voida kokea, että he pystyvät turvallisesti työskentelemään ja saamaan kunnon palkkaa. Ja tässä pitää huomioida se paljon eh, tästä työstä maksetaan. Tässä on nyt lisää poliittista painostusta näiden tarkoiden takia. Tässä ollaan yhteisissä toimissa, eh, yhteisiin toimiin ilon ja EUnkin tuella. Meillä on sopimus, joka koskee tulipaloja. Siinä on mukana tuottajat ja myös jälleenmyyjät. Tämä on tärkeää ja nyt on muistutettava, mitkä yritykset eivät ole vielä tulleet mukaan. Tarvitaan painostusta ja tarvitaan koordinoitua laajaa vastausta tähän, ei vaan mitään eh, rinnakkaisia tarkastuksia. Ja on muitakin toimia, jotka liittyvät yritysten sosiaaliseen vastuuseen. Ne on pantava täytäntöön ja ryhmäni ei tue sitä, että ne otettaisiin täältä pois. Toimintasuunnitelma on hyvä, se lisää ammattiyhdistysten asemaa, liittojen mahdollisuus toimia vapaasti on tärkeää ja pitää voida myös asettaa tässä vastuuseen johto, yritysten johtotaso, sillä se ei toiminut kunnolla Raana Plasalla. Ja pitää pystyä tekemään työt ilman, että kukaan muu tähän eh, paneutuu. Ja on totta, että tullietuusjärjestelmä voi olla kimmoke. Kyllä, meidän pitää lähteä liikkeelle näistä Kimokeista kaikissa maissa. Tämä koskee myös Intiaa. Siellä on suuri tekstiiliala, johon pitää siihenkin kiinnittää huomiota. Kiitos. Grazie per il gruppo EC. Kiitoksia ECR-edustaja, edustaja Tanok. Minuutti 30, alkaa. Puhemies, kaikki tässä parlamentissa haluavat lähettää surunvalittelunsa Bangladesiin tämän Ähm, tapahtuman johdosta. Ja minun vaalipiirissäni on useita bangladesilaisia, jotka ovat menettäneet sukulaisensa tässä katastrofissa. Aivan kuten bangladesilaiset tietävät, tämä tragedia olisi voitu äh, välttää, jos rakennuksen äh, omistajat olisivat pitäneet kiinni Bangladesin laista. Viime aikoina tällaista on tapahtunut äh, aivan liikaa ja nyt on se vaara, että tämä maa joutuu silmätikuksi, vaikka monissa muissakin on samankaltaisia ongelmia. Bangladesh on kuitenkin vakaa demokratia, se vaatii, ansaitsee meidän tukemme. Tietenkin tekstiliteollisuudessa on systeemisiä ongelmia, joihin tuottajien, vähentäismyyjien, valmistajien täytyy kiinnittää huomiota, mutta se, että Euroopan unioni täällä uhittelee, ei auta ketään minkäänlainen kauppasanktioiden tai boikotin, boikotti se ei olisi hyväksi, se uhkaisi ihmisten elinkeinoja. Päinvastoin Euroopan unionin täytyy nyt tehdä yhteistyötä Bangladesin hallituksen kanssa rakentavasti kumppanina niin, että voidaan varmistaa se, että työoloja voidaan parantaa niin, että tällaista tragediaa ei koskaan enää tapahdu ja Euroopan unionin vähittäismyyjien myyjien ja ähm, muiden täytyy pitää huoli siitä, että ilon työterveys- ja turvallisuusstandardeja noudatetaan. Grazie per il gruppo GUE. Kiitoksia kue edustaja. Edustaja Scholz, minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies ja komission jäsenet, kollegat. Harvoin meidän talomme ryhmät ovat näin yksimielisiä päättämässä viisesti päättämässä päätöslausumaan. Tämä Bangladesin katastrofi on järkyttänyt meitä kaikkia täällä talossa. Nämä kuusi henkilöä, jotka kuuluvat Kambodžassa erään kenkätehtaan kaatuessa, niin totta kai olen saamiltinen kanssa komission jäsen. Kyllä eurooppalaisilla on myöskin vastuu tästä. Se on kuluttajilla on vastaa, vastuu siitä, että täällä konsernilla on niin paljon kulupaineita, että silloin näiden tuottujen tuotteiden tuotanto-olosuhteet eivät ole missään tärkeässä roolissa. Kyllä pitää sitovasti määritellä tuotanto-olosuhteet. Tämän talon enemmistö on aina vastustanut minun ehdotuksiani, joissa pyritään katsomaan eurooppalaisten konsernien käyttäytymistä maailmassa ja sitä määriteltäisiin sitovasti ihmisoikeuksien, työlainsäädännön ja ympäristökriteerien noudattamista tämän talon enemmistö ei koskaan halunnut sitovana määräyksenä hyväksyä. Aina haluttiin vain säästää lisää, lisää, lisää. Ne olivat sellaisia lähestymistapoja. Ne ovat tavallaan epäinhimillisiä lähestymistapoja. Tämän takia meidän pitää miettiä tätä asiaa, hyvät kollegat. Ja vetoan komissioon ja kuuntelen heitä hyvin tarkkaavaisesti, hyvä komission jäsen, jotta jotta voitaisiin tehdä tarpeelliset lait. Ei anneta enää näiden häikäilemättömien yritysten määrällä meitä. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten muut puhujat seuraavaksi. Edustaja Svensson, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Talman. Självklart vill jag också som övriga talare... Kiitos puhemies. Muiden puhujien tavoin haluan minäkin sanoa, että on todella valitettavaa, että näin moni ihminen on kärsinyt tässä surullisessa tapauksessa. Haluaisin myös kiittää komission jäsentä hänen lausumastaan. Ne toimet, jotka siellä teidän sanoinne takana ovat, ovat kaikille tärkeitä. Tällaisessa tilanteessa on helppo, helppo ainoastaan alkaa vaatia lisää lainsäädäntöä. Tietysti on puhuttava lainsäädännöstä ja päätöksistä, mutta usein, ja tämä koskee myös Bangladesia, voidaan havaita, että on olemassa lainsäädäntöä ja päätöksiä, mutta niitä ei ole pantu kunnolla täytäntöön. Ja kuten edustaja Tänök sanoi, on tärkeää tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Me emme saa toimia ikään niin kuin Euroopan unioni olisi joku universaali lainsäätäjä, sillä emme ole sellainen. Ja sitten eräs tärkeä seikka, jota on korostettava komissiosen puheesta, Eli kun puhutaan ihmisoikeuksista ja vapauksista ja yksilöiden oikeuksista ja vapauksista, jotka kaikille kuuluvat, tästähän tässä on kyse. YK on ihmisoikeusjulistuksen artiklassa kolme sanotaan puhutaan ihmisten vapaudesta ja turvallisuudesta ja artiklassa 23 sanotaan, että missä pitää olla oikeus työskentelyyn, vallita työpaikkansa kunnollisiin työskentelyolosuhteisiin ja suojan työttömyydeltä kaikilla syrjimättä ketään on oikeus saman palkkaan samasta työstä. Kaikilla työntekijöillä on oikeus oikeudenmukaiseen palkkaan itselleen ja perheelleen niin, että ihminen voi elää ihmisarvoisen elämän ja sen lisäksi tarvitaan muita sosiaaliturvamekanismeja, jos tarve vaatii. Kaikilla on oikeus liittyä ammattiliittoon ja ajaa omia etujaan. Hyvä puhemies, tätä ei ole tarpeeksi selvästi sanottu, vaikka maat ovat mukana tässä sopimuksessa ja sen allekirjoittanut. Kiitos. Grazie, onorevole. Kiitoksia edustaja Lange. Kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvät komission jäsen, hyvät kollegat. Keskiarvo tuontihinta Bangladesissa tuoduille farkkuille on noin 6,50 euroa, kun se tulee tänne Eurooppaan. Ja kun katsotaan tätä, niin tiedetään kyllä, että nämä hinnat voidaan saavuttaa vain hyvin eh, vaikein eh, tuotantotavoin tai huonoin tuotantotavoin. Ei muuten mitenkään myydä sitten Euroopassa täällä 6,5 eurolla, vaan, vaan 50, 60, yli 100 eurolla sitten loppujen lopuksi. Eikä tässä tulee selvästi esille, että vastuu arvoketjussa on valmistajilla. Ja tuen ilman muuta komissiota siinä mielessä, että he käyttävät myöskin eri välineitä hyväkseen, jotta Bangladesissa noudattaa turvallisuusmääräyksiä, mutta erityisesti myöskin että AY-oikeuksia voitaisiin vahvistaa. Meidän pitää taata se, että Bangladesin kollegat, heillä on sitten mahdollisuus yhdessä taistella parempien palkkojen puolesta, mutta heillä on myöskin mahdollisuus tehdä työnsä turvallisissa tehtaissa ilman, että he pelkäävät seuraamuksia tästä. Eli AY-oikeudet ovat minun mielestäni, hyvät kollegat, tässä yhteydessä tähän Bangladesin suhteen ovat hyvin tärkeitä. Mutta meidän pitää meidän yrityksemme tekevät sitten. Voiko olla nyt ensin niin, että vasta pitää tapahtua kaksi onnettomuutta ennen kuin yritykset vapaaehtoisesti sitoutuvat siihen, että Bangladesissa noudatetaan parempia turvallisuusstandardeja. Valma, Metro, MKD eivät kuitenkaan ole allekirjoittaneet näitä sitoumuksia. Tämä ei riitä. Meidän pitää tehdä selväksi, että eurooppalaisten yritysten pitää olla koko arvoketjun ajan vastuussa ja panna määräykset täytäntöön. Hyvä komission jäsen, kun te sitten kesäkuussa tapaatte yrityksiä, niin huolehtikaa siitä, että nämä vapaaehtoiset sitoumukset, niistä pidetään ulkomailla kiinni, ei pelkästään Bangladesissa, vaan myös muissa maissa. Kiitoksia. Grazie, onorevole Kiitoksia. Edustaja Görens, minuutti 30. Merci, madame la présidente. L'Union européenne... Kiitos, puhemies. Euroopan unioni on tekstiilituotteiden tärkein vientimarkkina-alue Bangladesista. Siellä ihmiset ovat joutuneet maksamaan hengillään, koska eh, työskentelyolosuhteet ovat todella huonot ja tuhannet kärsivät myös terveysvaikutuksia. Jos ajatellaan näitä ponnistuksia, joita on nyt tehty, niin ehkä ne nyt auttavat siinä, että eh, jätetään huomiota nämä ihmiset, jotka kärsivät, erityisesti naiset on puhuttava myös kulutustottumusten muuttamisesta. Se voi vähän parantaa tilannetta, mutta kaikki nämä toimet ja aloitteet eivät kuitenkaan ole riittäviä. Ongelma on, että meidän kauppajärjestelmämme hyväksyy eh, ihmisten hyväksi käytön, kuten 1800-luvulla, jotta voitaisiin saada markkinat valoitettua tällä vuosisadalla. Komission sen de Hucht puhui kansallisesta työjärjestystä ja puhui myös OECDn roolista, eikä jättänyt mainitsematta eurooppalaisten yritysten vastuuta. Kun hän sanoi, että nyt kyse ei ole kauppa-asiasta, niin haluaisin kuitenkin vähän täsmennystä tähän ja vastauksen kysymykseeni. Jos kaikki nämä mainitsemanne to- toimet eivät ole johtaneet tarpeen tuloksiin. Ettekö ole sitä mieltä, että VTO pitäisi ryhtyä eh, toimiin, jotta voitaisiin eh, saada näiden maiden eh, tilanteesta vastuussa olevat yritykset. Me olemme jo monta kertaa tämän asian joutuneet tänä vuonna ottamaan esille tällä. Kiitos. Kiitoksia. Ennen kuin jatkamme keskustelua, haluaisin toivottaa tervetulleeksi ulkoasianvaliokunnan vierasryhmän Meksikosta, jota johtaa senaattorijäsen Gabriel